Bene, possiamo cominciare i nostri... No niin, voisimme pikkuhiljaa aloitella työmme, koska tiedätte, että meillä on kaksi tuntia nyt käyttävissämme. Sitten kello 17 meillä on TRAN ja ITRE-valiokuntin yhteiskokous, joten meidän pitää siirtyä tästä salista pois toiseen saliin. Meillä on tänään tavallaan kolme kokousta. Ja sitten myöskin Traveilan esitys tästä tärkeästä aiheesta – Eli katsomme, mitä tapahtuu energia-alalla etenemissuunnitelmassa vuoteen 2050 saakka, energian tulevaisuus. Sitten meillä on erilaisia keskustelun aiheita. Emme tutkimuksen eri aiheita, sitten sitä, kuinka me tulee innovaatioon, Annetaan saman tien puheenvuoro ensimmäiselle, ensimmäiselle osuudelle. Eli katsomme, mitä tapahtuu vuoteen 2050 mennessä energian suhteen. Annan saman tien puheenvuoron, avauspuheenvuoron edustaja Zabelalle. Hän on esittelijä. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Kiitos, rouva Ensiksi haluaisin kiittää puhujia, jotka meille esiintyvät tänä iltapäivänä. Ja toiseksi kiitän teitä, jotka olette kuulemiseemme tulleet. Tiedätte omat näkemykseni olette saaneet mietintöluonnokseni. Enkä halua käyttää tässä alussa liikaa aikaanne. Antaisin puheenvuoron kollegoille, jotka ovat muista valiokunnista ja joilla on lausunto. Ja kuulemisen lopussa sanon loppusanat ja sitten yhteenvedon. Eli Kuulisimme nyt muiden valiokuntien kollegoita. Allora, allora la prima, il primo intervento, Niin, tässä meillä on nyt ensimmäinen puhuja AFETin puolesta, edustaja Sarius Volski. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun keskustellaan energian etemissuunnitelmasta 2050, pitää muistaa, että energia ei ole pelkästään markkinoilla oleva hyödyke, koska kyse on ulkopolitiikan välineestä, jota me käyttävät meidän kumppanimme. Kun puhutaan toimitusvarmuudesta, eh, meidän Meillä on ähm, huolenaiheita, jotka ovat relevantteja ja nyt täytyy katsoa myös uusia puhtaita energiamuotoja. Meidän täytyy katsoa todellakin vuoteen 2050, eikä meidän pitäisi unohtaa äh, poliittista ulottuvuutta. Meidän pitää miettiä Gazpromin reaktioita komission äh, puuttumiseen Gazpromin toiminnasta unionin alueella äh, esimerkiksi viime, vuo, vuo, viime viikon tapahtumat ajatellen Putinin kommentteja myös siitä voidaan vetää johtopäätös, että Gazprom on ulkopoliittinen väline, mutta Tämän lisäksi meidän täytyy katsoa myös sitä, miten strategisesti voimme sitoa kumppanimme globaalistikin. Meidän pitäisi laajentaa ja edistää tasaista toimintamallia naapurimaissa samoin kuin oikeusvaltioperiaatetta ja meillä pitäisi, meidän pitäisi käyttää nykyistä ulkopolitiikan välineistöämme, energiasopimustamme, energiayhteisösopimusta tai pitäisi laajentaa hiilikauppajärjestelmät unionin ulkopuolelle. Meidän suhteemme siirtymäkauden maihin, niissä vaaditaan pitkän aikavälin investointeja ja vakautta. Kun katsotaan EUn tulevia tarpeita, meidän ei kuitenkaan pidä vaarantaa meidän strategisia hankkeitamme, kuten Nabucco-hanketta. Meidän pitää varmistua myös energian toimitusvarmuudesta ja kilpailukyvystä siinä tapauksessa myös, että ilmastotavoitteihin ei päästä. Meidän pitää muistaa, että tämä on myös mahdollisuus, vaikkakin komissio on asettanut etenemissuunnitelman tähän tästä ei kuitenkaan ole sadan prosentin varmuutta, ja siitä syystä EU:ssa pitäisi olla suunnitelma B sitä varten, että A-suunnitelma ei toteudu, ja tämä keskipitkälle aikavälille, ja suunnitelma B, siihen tulevat liuskekaasu ja muut siirtymäkauden energiamuodot. Energia- ja ilmastopolitiikka, samoin kuin uskottavuus ulkopolitiikassa. Näitä ajatellen tarvitsemme kokonaisnäkemystä ja pitää varmistua siitä, että energiapolitiikkamme on muiden unionin ulkoispolitiikkojen rinnalla. Esimerkiksi naapuruus, kauppapolitiikat. Meidän pitää koordinoida paremmin neuvoston komission välillä. Ja nämä ovat ulkoasianvaliokunnassa katetut asiat ja meidän pitää tuoda tämä energiaulottuvuus myös markkinasääntöjen eh, sisään. Ja nyt kun pyrimme vähähiiliseen eh, talouteen, meidän pitää muistaa, että se on osa eh, tälläkin hetkellä ulkopolitiikkaa. Kiitos. Grazie. La parola alla Kiitoksia sitten edustaja Jordan. Envi-valiokunnasta, olkaa hyvä. Bi toplo pozdravila novinarja iz Slovenije, ki so se nam danes pridružili na tem hearing. Kiitoksia. On totta kaikki Slovenian edustajat tänne kuulemiseen paikan päälle. Toivottavasti tämä sitten kertoo ihmisille, mitä teimme täällä Euroopan tasolla. Ja tämä on todellakin heille, sillä ei energiamarkkinat ole mitään virtuaalia. Tämä on asia, joka näkyy meidän taloudessamme joka päivä. Nämä mietintö, jotka täällä on tehty, tai kai tässä on huomioon myöskin Envi-valiokunnan kanta. Tässä katsotaan siis ilmastonmuutosta, päästökauppaa, kestävää kehitystä ja energiatulevaisuutta. Envivaliokunta on energiatulevaisuuden johtava voima, ei pelkästään parlamentissa, vaan myös koko unionissa. Ja kun me olemme tällä hetkellä kriisitilanteessa ja kilpailuetuja menetetään ja työpaikkoja menetettävää, niin kyllä kestävä kehitys on oikea ratkaisu tässä. Kehitettyjä hiilikauppajärjestelmiä, energiatehokkuutta, hiilivuotoja – Näitä kaikkia asioita on katsottu. Sekä myöskin meidän energiapolitiikkaamme ja paikallisen energiapolitiikan yhteistyötä pitää katsoa. Siirtyminen kestävään kehitykseen on tärkeä asia. Tiedämme nyt enemmän kuin vuonna 2008, että meitä vaiku- meihin vaikuttaa enemmän tämä asia. Ja se näkyy juuri kriisiaikoina selvemmin. Joten kestävyys pitää rakentaa palvelujen ja teknologian pohjalle, eikä byrokratian pohjalle. Tämän takia ehdotan hyvin selkeitä tavoitteita, jotka myöskin ympäristövaliokunnan kannalta ovat hyvin selkeitä, eli CO2-päästöjen vähentämistä, kuten nyt tuolla on vuonna 2050. Sitten Regi, valiokunnan edustaja Kolaraska Popinska, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Mm. Paljon kiitoksia. On tärkeää, että komissio on esitellyt skenaarioita ja, ja että komission strategiat eivät ole deterministisiä. Ne luovat pohjaa rakentavalle vuoropuhelulle ja keskustelulle ja toivomme, että meidän kommentit ja ehdotukset otetaan mukaan huomioon. mutta keskusteluiden aloittamiseksi alueella ja kansalaisten osallistamiseksi meillä pitäisi olla näiden skenaarioiden vaikutusarviot jäsenalueelle. Meillä ei ole niitä. Jokainen jäsenvaltio on erilainen. Jokaisen täytyy kulkea omaa tietä kohti 20, vuotta 2050. Siksi tämä jäsenkartta täytyy purkaa jäsenvaltiotasolle. tasolle ja politiikkavalintojen täytyy olla aluekohtaisia. Tämä tehtiin selkeäksi energiatiekartaan ver, verrokki vertaisarviossa, mutta sitä ei mietintöön oteta, otettu mukaan. Regivaliokunnalle on myös tärkeää, että energiatiekarttaan liittyy budjettipäätöksiä. Kohesiopolitiikkaa ei pidä nähdä korvikkeena energiapolitiikkaa skenaarioiden rahoituksen. Politiikka voi tukea energialan toimia, kuten energiatehokkuutta, mutta ainoastaan, jos nämä ohjelmat toteuttavat kohesiopolitiikan tavoitteita. Ei siinä pidä varastaa naapurilta, jotta annettaisiin rahaa yläkertalaiselle. Useimmat näistä tiekartan skenaarioista ovat toimimattomia, ellei kentä paikallisia energiansiirtoverkkoja ilman hyviä verkkoja. Emme kykene luomaan hajautettua vihrettä taloutta, joka on skenaarioiden ydintavoite. tavoite. Tässä vaaditaan myös oikeudenmukaista taakanjakoa Euroopan alueiden kesken. Ja meidän täytyy tasapainottaa ilmastotavoitteiden saavuttamista kestävällä kasvulla. Ja alueiden energiahuollon varmuuttakin täytyy ajatella. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro edustaja Schmidt Imkosta. Olkaa hyvä. Onko edustaja Schmidt paikalla? Ei ole, joten mennään sitten suoraan ensimmäiseen osuuteen. Herra Gerd Fostio, GDF Suetsista, olkaa hyvä. Per 10 minuuttia. Teillä on 10 minuuttia. Thank you, Ms. Sartori. Well, first of all, I would like to thank... Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kutsusta tänään ja meillä on nyt hieno tilaisuus esitellä suurimpien eurooppalaisten osapuolten näkemyksiä tässä energia-alalla. Minä haluaisin keskittyä tänään muutamaan kalvoon ja esityksessäni ja haluaisin keskittyä varsinkin esteisiin ja niihin erilaisiin skenaarioihin, joita on olemassa 2050 tilanteesta, varsinkin perustuen meidän yrityksemme ennusteisiin. Haluaisin käydä läpi muutaman eh, kalvon, joissa näkyy meidän näkemyksiämme näistä eri skenaarioista. Aivan ensiksi voisimme katsoa, minkälaisia, minkälaisista skenaarioista voidaan tänään puhua. Ensimmäisenä Euroopan ilmastosäätiön ennuste. Meillä on mukana myös kaasualan järjestön, Greenpeacein, Euroelektrikin, kansainvälisen energiaviraston ennusteita Euroopan komission etenemissuunnitelma 2050 energiapääosastolta ja lisäksi WWFn energiaraportti hiilen äh, vähentäminen. Äh, se tarkoittaa sitä, että äh, sähkö lisätään yhteiskunnassamme ja meidän pitää katsoa tätä, että valinnanvara on valtava 2050. Tämä tiivistäminen on valtava 2550 kilowattonnia. Tällä tavoin parannetaan energiatehokkuutta ja se onkin avain pitkän aikavälin näkymille – jotka liittyvät hiilen vähentämiseen. Sähköistämistä tapahtuu varsinkin liikenteessä ja lämmityksessä, talojen lämmityksessä. Me olemme täytäntöön panneet myös nämä, tai käyneet läpi nämä viisi skenaariota. Ne näkyvät tuossa kalvoilla. Yksi on energiatehokkuus, yksi monimuotoistettu tarjontateknologia, myöhäistetty eh, hiilen eh, talteenotto eh, ja sitten alhainen ydinvoima. Täällä näkyy kaikki nämä eri skenaariot ja niiden lisäksi vielä yksi kerros nämä täydet käyrät kertovat Euroopan komission ennusteista, mutta tässä merkittävää ajatellen vuotta 2030 on se, että Euroopan komission mukaan tässä mennään samalla tasolla kulutuksen osalta. Eli kyse on energiatehokkuuden parantamisesta ja tässä voidaan nähdä laskevaa käyrää myös energiakäytössä. Eli eh, keskitytään nimenomaan energiatehokkuuteen. Nyt meidän täytyy katsoa myös sitä, mikä on kokonaiskapasiteetti eh, yhdistelmä, joka saattaisi johtaa Euroopan siihen, että eh, hiiltä saadaan vähennettyä. Mitä tulee meidän kannanottomme ja ilmastosäätiön kannanottoon, se on tässä vasemmalta toinen pylväs meidän mielestämme kaikista pitkälle viedyin skenaario, joka on olemassa. Tässä on tasapainoinen yhdistelmä uusiutuvaa energiamuotoa ja maalämpöä, aika paljon tuulivoimaa, aurinkovoimaa ja sitten yli viisi 000 megawattia hajautettua. Ja tässä voidaan katsoa uusia uusiutuvia energialähteitä ja täytyy katsoa, miten päädään korkeampaan RES-järjestelmään. Eli uusiutuvat energianlähteet, siinä on tietenkin myös aikaulottuvuus ja paikkaulottuvuus, aikaulottuvuus No ensinnäkin äh, poliittinen ulottuvuus. Äh, aikaisemmin äh, kaikki voimalat on lähe, rakennettu hyvin lähelle käyttöä, käyttäjiä, mutta tulevaisuudessa yritetään saada energiaa Pohjanmereltä ja kuljetetaan sitä Eurooppaan. Ja tästä näkökulmasta nämä voiman, tai energiantuotantokeskukset ovat kauempana. Meidän, täyt, meidän täytyy rakentaa siitä syystä äh, pitkät verkostot, muuten se ei toimi. Mitä tulee sitten aikaulottuvuuteen, äh, saattaa olla, että mm, jonakin hetkenä on kaksinkertaisesti energiaa verrattuna kysyntään, eli sitä pitää pystyä varastoimaan tai löytämään muita ratkaisuja. Meidän täytyy katsoa nyt myös sitä, mitä komissio sanoo kapasiteettiyhdistelmistä. Ja tässä menen 12 sivulle. Siellä näkyy aivan yleisestä näkökulmasta, että komissio kiinnittää huomiota varsinkin uusiutuviin energiamuotoihin, tuulivoimaan, mutta tästä puuttuu sellainen varmuuskapasiteetti, jota tarvitaan pitkällä aikavälillä. Tässä on siis tiettyjä rajoitteita. Komissiokin tietää tämän, mutta se on hyvä muistaa kuitenkin. Jos nyt sitten katsotaan seuraavaa sivua, energiayhdistelmä, miksi eh, tässä eh, hiilivapaat järjestelmät on tärkeää, että eh, kaikissa skenaarioissa noin 30-40 prosenttia on uusiutuva biomassa, kaasu ja hiili. Tietenkin 2050 kaasu ja hiili menevät minimiin. Muussa tapauksessa emme voi täyttää hiilidioksidipäästötavoitteitamme. Ja meidän työmme johtopäätökset ja arviot Meillä on erilaisia skenaarioita ja meidän pitäisi muistaa sekin, että merkit äh, nyt suuri osa äh, tai tämä laaja verkko on tärkeä äh, tekijä, jos meillä on vähähiilinen talous, energiatalous. Pitäisi tota, tämä hyvin tarkasti huomioon. Ja jos nyt mietitään, eh, miten kustannukset kohdennetaan ja muita näkökohtia, eh, niitä kannattaa miettiä ja niistä pitää keskustella vielä. Ja sitten toinen tekijä, me olemme vakuuttuneita siitä, että tarvitsemme hyvin laajan RES-kapasiteetin, varsinkin ajatellen aurinkovoimaa ja muuta teknologiaa, joka kypsyy 2010, 2030 mennessä. Ja tämän lisäksi me emme vielä ole tietoisia siitä, miten nämä kaikki vaikuttavat, minkälaisia vaikutuksia äh, on meidän äh, äh, yhteiskuntaamme, eli kuusi saattaa gigawattia esimerkiksi tuulivoimaa, jos pitää laittaa näitä myös maahan. Meidän täytyy katsoa sitä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta myös ja aika vaikeata olisi päästä tällaiseen maailmaan. Niinpä eurooppalaista näkökulmaa tarvitaan ja meidän pitää varmistua siitä, että katsomme asiaa myös kustannusnäkökulmasta ja talousnäkökulmasta. Esimerkiksi Pohjanmeren energia ja etelän aurinkovoima. Täytyy miettiä, miten näitä ohjataan eri lähteisiin. Ja sitten joustavuus, se on kolmas aihe. Jos keskitytään näihin järjestelmiin. Meidän täytyy eh, vastata tähän joustavuushaasteeseen ja myös kilpailun myötä meidän muistettava muutkin mahdollisuudet. Ja sitten seuraavaksi me olemme vaik- vakuuttuneita, että ydinvoima ja hiilen talteenotto ja kierrättäminen on, ovat tärkeä osa seuraavia skenaarioitamme. Pitää kiinnittää myös yhteiskunnan kustannuksiin huomi- kiinnittää huomiota, jos haluamme parantaa energiatehokkuutta yhteiskunnallisesti kustannus voi olla aika kova ja tähän mennessä mielestäni on aika vähän tehty arvioita tästä näkökulmasta. Ja aivan viimeiseksi investoina meillä pitää olla pitkän aikavälin näkökulma ja vakaa puitteisto. Ei tässä investoida miljardia euroa tai dollaria Eh, tuulivoimaan, jollei tiedetä, että eh, on hyvä maayhteys eh, ja tällä tavoin voidaan energiaa pistää myös muualle Eurooppaan eteenpäin siitä. Kiitos. Grazie per questo intervento. Diamo immediatamente. tästä puheenvuorosta. Annamme seuraavat 10, vuor- vuor- 10 minuuttia Stefan Lechtenböhmerille Pupertalin instituutista. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, dear Mrs. Uh, Sartori, Mrs. Um, Rova Sartori, Rova Savela, hyvät parlamentin jäsenet. Paljon kiitoksia kutsusta puhumaan tänne. ennen energiatiekartasta. Perustan puheeni Ekoinstituutin tutkimukseen, jonka se on tehnyt Sefepille. Ja kuten edelleen puhujakin, käsittelemme useampaa Euroopan tiekartan skenaariota. Ja antaisin teille tietoja meidän pääjohtopäätöksistä keskityn myös sähkön tuotanto- ja jakelujärjestelmään, koska se on niin tärkeä osa tiekarttaa, samoin vähähiilistä yhteiskuntaa. Siinä voidaan ajatella suurimpia hiilidioksidipäästövähennyksiä 97-98 prosenttia vuoden 90 tasolla. Tämä järjestelmä on myös voimakkaita sisäisiä kytköksiä ja tässä on vaarana, että lukitaudutaan yhdelle valitulle polulle, ellei oteta huomioon, mitä muutoksia sähkön tuotanto- ja jakelujärjestelmässä voi tapahtua. Tässä muutama lyhyt vertailu. Tässä näette sähköjärjestelmän merkki tärkeimmät piirteet, ydinenergian talteenoton ja muut. Näette komission siniset skenaariot. Ovat siinä vähän muiden skenaarioiden välissä. CCS on alimpana CCS-skenaario ja eu skenaario tota eniten säästöjä. Eli kaikki skenaariot ovat samansuuntaisia, mutta EU:ssa on yleensä vähän vain alhaisemmat päästöt. Siirrytäänpä kysyntäpuolelle. Kysynnän vähennän, vähentäminen on tärkein ää, hiili, dio, matala hiiliseen sähkösektoriin. EU projektoi, että sähkönkulutus kasvaa noin 50 prosentilla 20, 50 välillä ja kaikissa tiekartan skenaariossa me näemme, että sähkön kysyntä vakiintuu perinteisellä sektoreilla, eli ei-kulutussektoreilla. Se että tämä, tätä 50 prosentin kasvua täytyy hillitä voimakkaalla politiikalla, jotta pysytään suunnitellussa politiikassa. Ja sitten sininen viiva on tämä kuljetussektori. Tässä on ää, äh, se, mitä vaaditaan kuljetussektorin siirtämiseen sähkön käyttöön, jossa sä, sähkötuotantojärjestelmän hiilidioksidipäästöjä siirrettäisiin, säästöjä siirrettäisiin kuljetussektorille ja vähäisemmässä määrin lämmitysjärjestelmä tuottaa säästöä, mutta se näkyy ku, kovasti. Mutta siis kuljetus on erittäin tärkeää hiili, matala hiilisyyteen pyrkimisessä. Seuraavaksi uusiutuvan energian osuus. Kaikissa energiatuotantojärjestelmissä on korkea uusiutuvan energiamuotojen lähde kaikissa kolmessa skenaariossa. Tässä on kolme tietä. Ensinnäkin maailma, jossa ja sähkötuotantojärjestelmässä on kolmas uusiutuva energia. Ja tässä on tilanne, jossa ei ole ilmastopolitiikkaa tai sitten tässä käytetään pa- paljon ydinenergiaa tai sitten talteenottoa. Ja tämä näkyy harvassa skenaarissa. Ainoastaan Euroelectric-skenaario pyrkii tulokseen niin pienellä uusiutuvan energiamuotojen osuudella. Muut skenaariot pyrkivät maailmassa 80-98 prosenttia on uusiutuvista lähteistä Euroopan komissio skenaarioksi sellainen, mutta tässä tullut merkittäviä muutoksia, erityisesti sähkötuotannon siirtymistä tuulienergian aurinkoenergiaan, Tarvitaan erityistä joustavuutta, siirtoverkon laajentumista, talteenottoa. Mutta se on tärkeä visio. Ja sitten kolmas, jos siinä kaksi kolmasosaa tuotannosta tulee uusiutuvasta energiasta. Ja tässä on tämä vaihtelun ja joustavuuden haaste tämä lisähaaste ydinenergiaan ja hiilen taltanottoon ja varastointiin. Ne eivät ihan itsekseen toteudu. Kaikissa skenaarioissa on yksi tärkeä luku, ja se on aurinkosähkön tuotannon pääomakustannukset. Sinisellä näkyvät eu oletukset siinä sähköön. Kustannukset ovat korkeat, aluksi 4000 euroa kilowatti 2010, mutta merkittäviä vähennyksiä ajan myötä. Euroelektriikin lähtöpiste on alhaisempi, mutta sä, hinta alenee vähemmän. Muut skenaariot suhtautuvat kustannuksiin optimistisemmin, mutta nykytilanteessa näkee, että 2010 de facto kustannukset olivat paljon alemmat kuin komission oletukset. 2012 luvut olivat siinä 2020-2030 ennusteiden tasolla. Tämä on selkeä tieto. Tämä osoittaa, että meidän täytyy muuttaa näitä skenaarioita. Ja näillä kustannusmuutoksilla tulee olemaan vaikutuksia reaalitalouden kehitykseen. Uh, to some brief conclusion, um, <coughs> the EU Energy Roadmap. Ja nyt päätökset. EUn skenaariot ovat hyvin samansuuntaiset kuin muidenkin skenaariot, muiden sidosryhmien skenaariot. Tämä viittaa siihen, että on pari tärkeää aluetta, joilla vaaditaan poliittista toimintaa meidän mielestämme. Ensinnäkin tuotannon äh, hiilen käytön vähentäminen. Se on 2050 kannalta tärkeää, ei ainoastaan päästövähennysten kannalta, vaan energiahuollon varmuuden kannalta. Ja tässä on neljä että Ensinnäkin politiikan aikaansaatuna kys- tehokkaan kysynnän puolella saavutetut säästöt. Ja tässä skenaarioiden välillä ei ole paljonkaan eroja. Tähän kuuluu paitsi teknistä tehokkuutta myös kysyntäpuolen toimenpiteitä – kysymyksiä, jotka liittyvät kysynnän riittävyyteen, tämä ei tapahdu mitään tällaisia ikäviä käänteitä. Ja mikään skenaario ei salli sitä, että fossiilisia polttoaineita käytetään ilman rajoitteita 2050. Eli jos fossiilisia polttoaineita käytetään, niin lisäkapasiteetti tulee talteenoton myötä Yksi mahdollisuus on joustava tuotantolaitokset, jos käytetään hyvin vähän fossiilisia polttoaineita vuodessa. Joka tapauksessa uusiutuvat energialähteet ovat selkärankana. Joten kaikissa skenaarioissa uusiutuvat ovat tärkeässä osassa. Ja en, uusiutuvien lähteiden käyttö ei ole mitenkään triviaalia, mutta Tämä ovat tärkeitä riippumatta siitä, mitä ydinpuolella ja taltiotossa tapahtuu, koska nämä ovat vaihtelevia lähteitä. Meidän täytyy sopeuttaa järjestelmää eten korkeaan osuuteen, mitä talteenottoon ja ydinenergia tulee. Niiden skenaariot ovat hyvin vaihtelevia. Optimistisessa skenaariossa niiden osuus on maksimissaan 30 prosenttia. On erittäin epätodennäköistä, että sellainen skenaario toteutuu, jossa sekä ydinenergia että hiilen talteenoton osuus on yhtä aikaa korkeus ja kaikista skenaarissa käy näin. Meidän meta-analyysimme näkyy verkkosivultamme ja se voidaan ladata sieltä. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt meillä on pieni puheenvuorojen vaihtokierros. Seuraavaksi voitte tehdä kysymyksiä ja voimme myöskin etsiä vastauksia niihin sitten. Ensinnäksi Van Brent, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you very much to the two speakers. I have two questions and I can address... Niin minulla on tässä pari kysymystä kummallekin teistä. Te kumpikin puhuitte siitä, että e, selkärankana on uusiutuvat energia, energiamuodot. Parlamentissa varmasti ollaan samaa mieltä, mutta me keskustelemme siitä, mihin tämä taso ulottuu 2050 mennessä. Eh, Foster puhui eh, tuulivoimasta, eh, merellä olevasta ja maalla olevasta. Minun mielestäni meillä on paljon potentiaalia hyvin pienimuotoisen energiatuotannon piirissä, esimerkiksi tuulivoimaa ajatellen. Otetteko, otatteko huomioon tämän pienimuotoisen tuulivoiman esimerkiksi kaupungissa, miten se lasketaan tähän? Ja sitten toinen kysymys. Kumpikin teistä puhui hiilen talteenotosta ja kierrätyksestä. Nyt me pyrimme uusiutuviin energiamuotoihin, siinä välimuotona on kaasu. Meidän pitää priorisoida se, mihin investoimme ja jos teemme töitä tämän hiilen talteenoton kanssa parissa, pitäisikö meidän keskittyä CCSn ja kaasun yhteismuotoon eikä CCSn ja hiilen. Tässä on eroja tietenkin. Kiitos. Grazie. Kollega. Kiitoksia. Edustaja Holt, olkaa hyvä. And um, Mr. Fostier. Kiitoksia, herra Fostier. Vaikka teille tämä kysymykseni. Te mainitsitte sen tosiasian, että täällä on melko pieniä kaasuturbiineja, jotka voivat sitten eh, olla tasapainon uusiutuviin energialähteen. Vuonna 2040 mennessä kaikilla pitäisi olla myöskin tämä hiilidioksin talteenotto- ja varastointijärjestelmä käytössä. Mutta tämä sitten ei enää ole joustava järjestelmä enää, se on mitä mahdollisuus enää löytää sitä tasapainoa. Onko täällä taas mahdollisuuksia, kuten me olemme täällä sähkön sisämarkkinoilla tehneet, niin, niin voiko näyttää siltä myös todelliset sähkön sisämarkkinat tulossa – ja, ja sitten kun meillä on tämä, niin voitteko lyödä yhteyksiä eri energialähtien välillä, vaikka aurinko- tai tuulienergian välillä, jota sitten löytyy jostain? Kiitoksia edustaja Roy, olkaa hyvä. zwei Fragen. Erstens... Herra kaksi kysymystä. Mikä merkitys on ydinenergialla tulevaisuudessa – kun katsomme vaikka CO2-päästöjen vähentämistavoitteita, joihin pyrimme nopeasti. Ja sitten toinen asia, johon haluaisin vastauksen. Ne tulee kuluihin ja etuihin, kun pyritään CO2-päästöjen vähentämiseen, niin kuinka nopeasti saadaan sitten uusiutuvien energialähteellä näitä, tätä vähennettyä ja mihin hintaan? Kiitoksia. Edustaja Del Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä aivan yleisesti, mutta se eh, liittyy eh, komission eh, tilanteisiin, koska siellä hallitaan koko tätä ehdotusta. Komissio ehdottaa meille näkökulman muutosta energia-alalla ja tärkeintä tässä on se, että ympäristöpolitiikka ja ilmastonmuutos eh, tulevat mukaan energiapolitiikkaan ja nämä mm, perinteiset näkemykset energia-alalla esimerkiksi energiavarmuus tai sitten kilpailukykyiset hinnat, ne ovat tavallaan jääneet sivuun. Ja kun meillä on tietty prosenttimäärä eh, ydinvoimaa ja eh, uusiutuvia energiamuotoja, silloin kaasu on ikään kuin eh, välimuoto ja hiili, autoista tulee sähköautoja. Loppujen lopuksi energiapolitiikka sellaisena kuin se määritellään on ympäristöpolitiikkaa ja ilmastonmuutospolitiikkaa ja minun mielestäni tämä ehdollistaa kaiken muun toiminnan. Se saattaa luoda ongelmia, varsinkin ajatellen tätä etenemissuunnitelmaa, koska tässä on ilmastotavoitteita ja oletetaan, että saadaan aikaan kansainvälinen sopimus, ja jos nyt sopimusta ei saa aikaan, niin sitten se ei pädekään tämä suunnitelma. Niinpä meillä on ehtona tämä kansainvälinen sopimus, että voidaan soveltaa tätä tavoitetta. Minä haluaisin kyllä tietää teis, teidän näkemyksenne tästä. Maatit. Edustaja Maattis, olkaa hyvä. Tega. Tega. Hvala, hvala lepa, se opravičujem, ker nisam razumela. Kiitos puheenjohtaja. Masei on minun nimeni. En ihan ymmärtänyt teitä heti. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Haluaisin esittää pari kysymystä. Ajatellessamme pitkän aikavälin energiapolitiikkaa, katso tätä politiikkaa lähinnä itsenäisyyden ja energian huollon varmuuden kannalta – ja vasta sen jälkeen ympäristä taakkaa. Maalämpö. Olen varma, että 2050 kolmasosa energiasta tulee vielä perinteistä lähteistä. Kolmanneksi, minkälainen te- strategia teillä on vaihtoehtoisiin energialähteisiin liittyen? jotka alkavat vähentyä vuoden 2050 mennessä. Ne, ne alkavat tuottaa jätettä, mitä lähinnä on arkosähkeen, josta alkaa tulla sitä jätettä siinä vaiheessa. Miten reagoimme sitten kaikki näihin investoihin, jotka varmasti hyppäävät peliin mukaan. Miten me saamme heidät investoimaan pienempiin resurssilähteisiin? Edustaja Jordan, olkaa hyvä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin näihin oletuksiin, joita käytiin 20 energiatiekartassa. Ja oleta, kysyn teiltä, mitä ajattelette siitä, että tällä uusiutuvalla energialla on aika kunnianhimoinen tavoite tässä energiatehokkuusoletuksessa. Ja sitten, että meillä on kansainvälisiä toimia ilmastonmuutoksen kentällä. No mitä sitten tapahtuu, jos ei näin ole? me teemme jotain päätöksiä täällä, ja sitten todennäköistä on, että kansainväliset toimet eivät ehkä johda mihinkään sopimuksiin loppujen lopuksi. Tämä on aika todennäköistä. Sitten toinen kysymykseni vielä tähän. Herra Lechtenböhmer mainitsi sen, että uusiutuvat energialähteet ovat vähemmän ennustettavissa, ne ovat muutuvia. Ja on vaikea se tallentaa sitten sähköä. Ja mitenkin, mikä ero tässä on sitten perinteisiin energialähteisiin. Miten voidaan sitten taata luotettava energian tarjonta politiikan taholta? Millä, millä kannustimilla tämä saa aikaa ja mikä tähän olisi lääkkeenä? Jos te olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tiedämme, että energiakysymyksissä meidän täytyy selvi, selviytyä tästä tieteen ja tästä rahoituksen avulla. Rahoitus saa liikaa huomiota talossamme tieteen suhteen. Onko fuusioenergia mielestäni ratkaisu, uskottava ratkaisu? Ja sitten toinen geoterminen lämpö omassa vaalipiirissäni. Niin meillä maaperäisesti maaperäistä tulee kuumaa vettä. Emmekö me voisi teknologialla, geotermisellä, ei pintageotermisellä, vaan syvällä maalämmöllä, emmekö me voisi rahoittaa tämän asian tutkimusta. Sitten infrastruktuuri on ratkaiseva ja mikä on mielipiteenne infrastruktuuripolitiikasta liittyen omistuskysymyksiin. Meillä on satoja erilaisia infrastruktuurin omistajaa. Mm, eikö olisi parempi, että meillä olisi isoja eu on infrastruktuuriyhtiöitä sekä tällä informaation käsittelyllä että fyysisessä infrastruktuurissa, jolla me hallitsisimme resursseja? Edustaja Terik, olkaa hyvä. Symulować można wszystko i zwłaszcza jak się ma e, powiedzmy tak odległy teren. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt jos puhutaan pitkällä aikavälillä näistä asioista, niin mennään vähän science fictioniin. Tässä pitää ottaa huomioon myös poliittiset tavoitteet, ilmastotavoitteet, päästöt, energiavarmuus. Meiltä puuttuu tässä nyt optimisimulaatio. Minä haluaisin kysyä seuraavaa hiilivoimalat ovat täysin poissa tästä esityksestä. Jos ei oteta mukaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, joka edelleen on kokeellisessa vaiheessa. Otatteko te huomioon sen mahdollisuuden, että rakennetaan sellaisia voimaloita, jotka ovat, joissa käytetään puhdasta hiiltä, jossa yli 50 prosenttia ne toimii tehokkuudella. Meillä on siis tässä vielä paljon aikaa 2050 vuoteen asti keskipitkän aikavälin tavoitteita ajatella. Kiitoksia Kaikka Hertog. Haluaisin kiittää kiinnostavista esityksistä. Minulla on kaksi kysymystä. Herra Lähtenbämeriltä kysyisin, oletteko te on tarkastelleet alueellista vaikutusta EUlle? Homogeeninen ja jäsenvaltiot tekevät omia päätöksiään resursseista, joten alueellista päätöksentekoa täytyy tutkia. EUssa ei ole homogeenista markkina-aluetta. Ja sitten Edef Sörsin kollegalle kysymykseni on, kaikkien energiaprojekteihin liittyy valtava vastuu. Meidän täytyy tuplata kapasiteettia. Ja sitten meillä on tämä ympäristöaspekti. Ja investointiilmasto on yhtä epähomogeeninen kuin resurssiympäristö. Miten onnistumme saamaan investointivarat? Meidän täytyy saada rahoja sekä uuden kapasiteetin ylösajamiseen että vanhan siivoamiseen. Ja täytyy ajatella yhteiskuntaa, ympäristöä ja yrityksiä. Eli tarvitaan kaksi. Miten tämä investointiympäristö muuttuu? Miten arvioitte? Edustaja Kaskava Pyska, olkaa Mamy cele, ale mnie też interesuje, jak Państwo widzą sposób realizacji tych celów. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kiinnostunut siitä, kun saavuttaa nämä tavoitteet, jotka mainittiin täällä. Tämä tarvitaan joku polku, joka vie meidät näihin tavoitteisiin. Minua erityisesti kiinnostaa se, että mitä tulee sitten tapahtumaan nykyisessä kriisitilanteessa, miten se tulee vaikuttaa meidän tavoitteisiimme, mitä meidän budjettirajoitteemme vaikuttavat tähän. Ja toinen kysymykseni vielä. Eikö meidän pitäisi tehdään suunnitelmaa vuoteen 2050 ja sen jälkeen, koska minusta nämä tavoitteet eivät varmaan ole vielä 20-50 mennessä käytössä, kun ottaa huomioon vielä se, että tällä hetkellä jotkut eurooppalaiset talot ovat melkein ainoastaan hiileen perustuvia. Ja tällainen energialan vallankumous ei ole toteuttavissa tietysti joissakin maissa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten antaa sitten vastauspuheenvuorot tämän jälkeinen yleisesti. Kuka haluaa aloittaa? Kiitos. Mä esittää yhteenvedon. Toistava kysymys oli teknologiakysymys. Nämä tiekartat näitä polkuja. Niitä ei Wuppertal-instituutti eikä edes Suezlainen nämä ulkopuolisia näkemyksiä, mutta miten niitä tulkitaan teknologian kannalta? Kaikki instituutiot, kaikki konsultit rajoittuvat kypsään teknologiaan. Esimerkiksi vuorovesiteknologiaa mm, ei ole mukana juuri ollenkaan – Myöskin vain brändikysymys. Pienimittaiset mittaiset uusiutuvat lähteet ovat jossain määrin mukana. Erityisesti aurinkoenergian suhteen, tuulienergian suhteen. Me kaikki kannatamme suuren mittaluokan keskittynyttä rannikolla ja offshore tapahtuvaa tuotantoa mittakaavaetujen vuoksi – suurimittainen on paljon kannattavampaa kuin paikallinen. Mutta voisi ajatella, että pitkällä aikavälillä, kun nämä keskityt vaihtoehdot on käytetty, meidän täytyy ehkä siirtyä pienempiin ratkaisuihin, pienemmän mittakaavan energialähteisiin. Ja sitten geoterminen energia. Tällä hetkellä ne eivät ole mukana, mutta pitkällä aikavälillä luultavasti ne voisivat osa, olla osa tulevaa energiamiksiä. Tässä oli oikein oikeutettu kysymys. Mitäs tämä kapasiteetti tarvitsee, tämä 500 miljoonan megawatin tavoite ja suhteessa sitten tähän valtavaan siirtoverkon kasvattamiseen. Jos tätä siirtoverkkoa massiivisesti kasvattaa, silloin pärjää sen kanssa, että, että tarjontaa on liikaa – mutta kapasiteettiongelmia ei ratkaise laajentamalla siirtoverkkoa. Ajatellaan kapasiteettirajoitteita ja jotain kylmää kautta, kun meillä esimerkiksi hel- tämän vuoden helmikuulta Euroopassa oli kylmää, ää, eipä tuulienergiaa nimeksikään, ei pahemmin aurinkoenergiakaan. Ja sähkön kysyntä oli voimakasta, koska monissa maissa – sitä kautta lämmitys tapahtui. Joten kapasiteetti on ihan merkittävä ongelma. Sitten talteenotetaan säilytys maakaasun ja hiilen tapauksessa. Ne tulevat olemaan osa energiamiksiä. Meillä ei ole mitään käsitystä siitä osuudesta, mikä niillä tulee olemaan. Mutta on vaikea ajatella, että meillä olisi järjestelmä ilman ylivoimaa tai talteenottoa, koska meillä on niin pahat rajoitteet systeemissä, että ilman emme pärjää. Okay. <clears throat> yes, I, I will try. Kaiva. Sir, on, on... Niin pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin, jotka liittyvät teknologiaan. Hiilen ja varastointi on tietenkin tärkeä kysymys, mutta paljon enemmän kysymyksiä siinä herää kuin vastauksia. Eh, on kyseenalaista, tuleeko tätä teknologiaa todellakin eh, sitten kaasu ilmastopoliittisen näkökulmasta, eh, siinä varastointi on kriittinen ja rajallinen, minkä tähden meidän pitää siihen sitten ryhtyä hiilidioksidinäkökulmasta meidän pitäisi keskittyä maakaasuun. Ja sitten äh, täällä oli myös äh, ilmastopolitiikasta toinen kysymys. Äh, tietenkin näkemykset eivät ole maailmanlaajuisesti hyvällä tolalla, mutta ajan myötä tämä saattaa muuttua. Jatkuva ongelma meillä kuitenkin on tämä ilmasto-ongelma. Monet skenaariot ovat hyviä tarjonta-kysyntänäkökulmasta, mutta meillä on muitakin tavoitteita, esimerkiksi työpaikkojen luominen. Ehkä eh, tässä on eroa ainoastaan hiileen. Hiile on, hiili on ongelma lähinnä ympäristönäkökulmasta, mutta eh, siinä tilanne on hyvin kriittinen kriittinen, varsinkin vihreä eh, hiili. Eh, siinä on suuri vaara, että syntyy ongelmia. Jos mennään alueelliseen mittakaavaan, eh, niin siinä Euroopan komission mallissa on myös kansallisia skenaarioita, ja ne kaikki mallit eivät mene niin pitkälle alueellisella ja kansallisella tasolla. Tämä on eri asia. Meidän täytyy katsoa että ne ovat mukana, otetaan huomioon myös alueelliset erot paremmin. Mitä sitten tulee talouskysymyksiin, niin minun mielestäni meillä on tässä suuria mahdollisuuksia ajatellen uudelleen investointeja. Jotkut mainitsivat tämän jo. Kyse on todellakin paradigman muutoksesta energia-alalla me olemme menemässä pois nykyisestä vanhasta järjestelmästä, siirrymme uuteen järjestelmään, mutta tässä on hyvin suuri kannustin luoda uusia työpaikkoja, uutta teknologiaa, uusia kehitysmahdollisuuksia, joten mitä tulee talouskriisiin, tämä on yksi mielenkiintoisimpia aloja, joiden avulla voimme päästä ongelmien yli. On tärkeää, että investointi ilmasto on oikea, jotta saadaan liikkeelle se investointikapasiteetti, joka tällä alalla on olemassa. Tämä on tietenkin haasteellista, mutta mielestäni tämä on lupaavimpia aloja, joiden avulla mielestäni voimme päästä tässä talouspuolellakin eteenpäin. Kiitokset. Kiitokset kaikille puhujille myös hyvistä yhteenvedoista. Ja jatketaan sitten taas tästä. Ehkä tehdään tilaa tämän eteen, koska olemme hieman myöhässä. Sillä välin kun kaksi seuraavaa puhujaa istuutuu tänne eteen, niin todella, että, että ensi kerralla on vain kuusi puheenvuoroa, että pysymme aikataulussa mukana. Ei, ei liikaa. Ehkä neljäkin, koska muuten emme pysy aikataulussa. Meillä on vielä neljä puhujaa tulossa, joten teidän pitää kyllä todellakin pitäytyä puheajoissa. Tai ainakin kuunnella heitä tarkkaan, kun he puhuvat täällä. No niin, tervetuloa. Annan välittömästi puheenvuoron seuraavan osuuteen. Meidän herra Howard, Howard Wagen Malvik – herra Malvik. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, kiitoksia. Ymmärrän, että teillä on kiire, joten yritän vähän vauhdittaa esitystäni. Edustan norjalaista StatCraftia. joka on globaali yritys. Olemme Euroopan isoin uusiutuvan energian tuottaja. Se on ehkä tärkeintä muistaa. Kun puhun Euroopan tilanteesta lähivuosina isompana uusiutuvan ja käyttävänä tuottajana. Tässä näette nykytilanteemme. Installoimme laitoksia, Katsomme, politiikka toimii, puolet uusista installaatioista on uusiutuvia lähteitä käyttäviä. Tässä on hyvät uutiset, mutta kuten kaikki tiedätte, huonoakin uutisia on. Hiilen hinta ja päästökauppa ei toimi ihan niin kuin pari vuotta sitten ajateltiin. Hiilen hinta ei paljonkaan saa mitään aikaa. Markkinat eivät siirry hiilestä maakaasuun todella alhaisten hintojen vuoksi. Se kannattaa pitää mielessä. Näytämme myöskin, että energiamarkkinat ovat aikaa latteat ja tulevat olemaankin. Tässä on EU 27 maata ja sitten Saksa. Tämä on myös myönteistä sikäli, että tämä osoittaa, että energiatehokkuus toimii, mutta investoijan kannalta uusiutuvien sijoittavan kannalta tämä luo ongelmia yhdessä hiilen alhaisen hinnan kanssa. Ja sitten siksi, että kysyntä ei pahemmin kasva. Miten tässä investoi, jos me investoimme enemmän uusiutuviin, vaarana, hinnat tippuvat. Ja se vaikeuttaa lisäinvestointia uusiutuviin. Meidän yrityksemme investoi yhä enemmän EUn ulkopuolella markkinoille, jos kysyntä kasvaa. Tätäkin kannattaa politiikassa ajatella. Olemme kohdanneet tämän tilanteen aikaisemminkin. Euroopan äh, uusiutuvat lähteet täytyy myöskin siirtää alueella se kulutusta kasvaa, eli siirtoverkkoa täytyy valtavasti päivittää lähivuosina. Ja, ja eri, ilman riittäviä räätylyyttäviä siirtoverkkoa, sitä verkkoa että Euroopan yhtenäisiä markkinoitakaan ei synny. Meidän täytyy yhdistää Eurooppaa. Tämä on myös tehokas ratkaisu, mutta sitten on toinen keskustelu, jota kannattaa käydä. Koskee muun infrastruktuurin merkitystä, öljy- ja maakaasu, siirtoverkkoja Eurooppaan, Eurooppaan. Siitä ei ole keskusteltu myöskään. Sitten täytyy keskustella siitä, mitä tapahtuu toteutusta ja varastoinnista. Uskommeko me vielä siihen, kun sitä kohta vähän lisää. Kannattaa myös mainita, että kuinka vakava asia että meillä on käsittelyssä. Kello on neljä. Eh, eh, eh, partikkeli pitäisi olla sellainen, että ilmaston lämpiminen voi olla 6-8 astetta. fossiilisten polttoaineiden ja lopun niiden puutteeseen. Maaperässä on paljon fossiilista polttoainetta, öljyä, maakaasua, hiiltä. Meidän täytyy laatia politiikkaa, jolla me otamme käyttöön kaiken, mikä maailmalta löytyy. Pitää myös varoa siitä, että me sitoudumme fossiiliseen verkostoon. Täytyy muistaa, että jos rakentaa Euroopan lisää putkia, totta kai rakennetaan uusia voimaloita. Ja ne lukitsevat meidät järjestelmään, joka pyörii sitten 50 vuotta. Sekin täytyy muistaa. Sitten varastointi. Se on syy, miksi voisimme ajatella, että lähivuosikymmenen voidaan vielä käyttää fossiilisia polttoaineita, mutta suurin yleisö niitä, niitä hyväksyvän ja kustannuksiin liittyy myöskin suuria kysymysmerkkejä tällä hetkellä. Mitä tarvit, täytyy tehdä? Meidän täytyy jatkaa uusiutuvia installaatioita yes to res, eli kyllä uusiutuvalle energialähteille, mutta meillä sanotaan. Meidän täytyy myös jatkaa tukiaisia uusiutuville energialähteille seuraavat muutama vuotta, mutta pitkällä aikavälillä ne, ne täytyy olla kilpailukykyisiä. Monet ovat viitanneet 2020 tavoitteeseen, erityisesti aurinkosähköön ja onshore tuulienergia offshore-tuotannossa tukea tarvitaan oltavasti pitempään. Mutta siitä verkkoa täytyy rakentaa lisää ja yhteyksiä myös, että me saamme aidot energiamarkkinat. Tämä on kustannustehokas tapa vastata tulevaisuuden haasteita. sähköistäminen tulee olemaan sellainen ympäristöystävällinen ratkaisu, joka ei ajata takapakkia. Se lisää kysyntää, mikä on hyvää sellaiselle investoille kuin StatCraft. Mutta eniten me tarvitsemme korkeampaa hiilen hintaa. Tämä täytyy fiksata kaudella, joka alkaa tammikuussa ja kestää taas kolme vuotta pitkällä aikavälillä 2020 jälkeen tarvitaan järjestelmä, joka aiheuttaa hintaeroja markkinoilla, joka saa tuottajat suosimaan uusiutuvia ratkaisuja. Ja sitten lopuksi kuva. En usko, että me olemme tuomittuja. Olemme tuomittuja, jos käytämme eilisen ratkaisuja huomisten, huomisen ongelmien ratkaisun Kiitos. Grazie. La parola ora a Felix. Kiitoksia sitten seuraavaksi Felix Höfler, energiatalouden instituutista Kölnistä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, että saan sanoa sana sen mahdollisuuksista ja kuinka voidaan integroida eurooppalainen energiapolitiikka. Kaksi esimerkkiä jotka tulevat energiateollisuudesta, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Eli puhutaan ensinnäkin verkoston, verkon rakentamisesta ja sitten myöskin, myöskin harmonisoidaan uusiutuvien energialähteiden tarjontajärjestelmiä sähkön tuotannossa ja sitten myöskin sitä, kuinka tarvitaanko sähkön tarjonnan toimintavarmuuden ja mekanismien luomista. Pitää katsoa, mitä potentiaalisia hyötyjä meillä on, mutta mitä myöskin mitä esteitä tässä on. Ja että miten voidaan esteet voittaa, miten ne voidaan voittaa eurooppalaisella tasolla ja mitä voidaan sitten taas tehdä kansallisella tasolla. Ensinnäkin eurooppalaisen uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmä. Kölnin instituutio on 2010 tehnyt jo tutkimuksen siitä, minkä tyyppisiä harmonisointivoittoja voitaisiin saada vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Ja yli 100 miljardia oli meidän tuloksemme. Ja mistä tämä harmonisointivoitto nyt sen tuli? Vain yksinkertaistan siitä, että tämä kuva osoittaa sen, missä on, missä on help- halvimmat paikat sijoittaa vaikka tuulivoimaa, eh, pohjoisessa tuulivoimaa ja sitten taas energi- aurinkoenergia etelässä. Eikö paras käyttää parasta paikkaa, kun tuottaa energiaa, uusiutuvaa energiaa ja sitten myöskin verkottaa se. Eli se pitää olla halvempaa, jos verkosto luodaan, niin silloin helpotin tuottaa sitä aurinkoenergiaa vaikka Espanjassa. Eikä tarvita verkko. Jotenkin näemme tässä selkeitä hyötyjä mutta pitää katsoa, mitä haasteita tässä on. Kun katsotaan 250 tavoitteita ja sen haasteita, niin tässä näkyy samannäköinen kuva. Tässä mitä tummempaa se on, niin siinä nähdään sitten, voidaan tuottaa ja missä voidaan viedä energiaa. Ja tässä nähdään sitten näitä yhteyksiä. Eli verkostoa pitää laajentaa ilman muuta. Se on selvää. Sitten yksi suuri este on se, että tämän tyyppiset toimet aiheuttavat jakovaikutuksia Euroopassa. Yksi esimerkki, joka on tässä esille tässä kuvassa, on Italia. Italia ei ole musta täällä oikealla, eikä, eikä myöskään vaalea. Eli Italia on siinä välissä. Eikä tämä on vain arvaus 2050 tilanteesta. Ja siinä mielessä Italia olisi omavarainen energiantuotannon suhteen. Mutta tämä, tämä toimisi niin, niin vasemmalla pitää olla sitten huomattavaa verkoston lisääntymistä ja myöskin muualta pitää tulla lisää energiaa. Tässä pitää verkostoa lisätä huomattavasti 2500 kilometriä vielä lisää verkkoa. Tietenkin paikallista vastustusta on olemassa energiaverkon laajentamisen suhteen. Ja tässä tarvitaan silloin taas kansainvälisen eurooppalaisen tason toimia. Eli on ero sen suhteen, mitä pitää tehdä eurooppaisella tasolla ja mitä pitää tehdä jäsenvaltion tasolla. Eurooppaisella tasolla on aina tärkeintä antaa selkeät politiikan tavoitteet. ilmastopolitiikka pitäisi olla tavoite ja kuinka se saavutetaan ja yhdenmukaisia teknologisia hallinnon ratkaisuja tämä tavoite saavuttaa. Jotta esteet voidaan ylittää, pitää olla näköisiä korvausmekanismeja niille, jotka joutuvat maksamaan tästä. Ja niille myöskin, jotka saavat suoraan etua tästä. Eli varojen uudelleen jakoa pitää tapahtua jäsenvaltioiden kesken. Tai sitten yksityisen alan kannustimia, joka antaa kannustimia yksityistoimijoille, jotka tekevät sitten toimia oikein suuntaan. No jäsenvaltioiden tasolla ei nyt kauhean paljon pidä tehdä, kun pitää vaan pelkästään noudattaa niitä eurooppalaisia mekanismeja, joita luodaan. Ja sitten ei pidä luoda mitään tämän päälle mitään lisämekanismeja, jotka häiritsevät tätä mekanismin toimintaa. Toinen esimerkki, jota katson vielä tässä lyhyesti, on tällaisen varakapasiteetin luominen. Miksi tarvitaan varakapasiteettia? Koska meidän pitää miettiä vaikka niitä tilanteita, kun on hyvin korkean sähkön kysynnän tilanne vaikka tässä huippuaikoja, vaikka iltaisin, ja silloin yleensä aurinkoenergiaa ei enää ole saatavilla. Ja myöskään saattaa olla, että myöskään tuulienergia just silloin ei ole tarjolla. Tässä katsotaan yhtä jäsenvaltiota, Saksaa, viime vuoden marraskuussa. Viide, muutaman päivänä meillä ei ole oikeastaan tuulta ollenkaan. Ja kun tarvitaan kuitenkin paljon uusia energialähteitä, niin tämä aiheutti suuria ongelmia. Pitää löytää jonkunnäköistä varakapasiteettia tämän kompensoimiseksi. Mutta jos katsotaan tätä myöskin eurooppalaisella tasolla, niin täällä on tiettyjä mahdollisuuksia luoda tästä varakapasiteettia näihin tilanteisiin ja pitää myöskin rahoittaa tällaista varakapasiteettia. tällainen eh, tilanne, että kun tässä on esitetty tapahtuu vain kerran vuoden, tunnin ajan viimeisen viiden vuoden aikana, että tämä on jotenkin harvoinen tilanne. Mutta, mutta mikä on sitten ehkä esteenä tälle hyödyn saamiselle? Totta kai voin vähentää eh, varakapasiteetin määrää, mutta silti meillä pitää olla jonkunnäköinen varakapasiteetti olemassa. Ja silloin ongelmana on se, että saattaa syntyä ongelmia verkostojen suhteen, kun ja niitä verkkoja tarvitaan 2050 tavoitteiden saavuttamisessa, niin saattaa olla, että jotkut jäsenvaltiot ovat niin vapaamatkustajia toisten kelkassa – näissä verkoissa, joten tämä pitää ratkaista eurooppaisella tasolla. Meidän pitää tehdä vaikka kaasussa toimitusvarmuusmääräyksiä eurooppaisella tasolla, ettei siinä synny sellaista tilannetta, että joku jäsenvaltio on vapaa matkustajana. Kansallisella tasolla taas, kansallisella tasolla ei tarvita niin paljon harmonisointia. Ei tarvitse harmonisoida sitä, että kuinka jäsenvaltiot itse huolehtivat eh, tulevista energian tarpeesta. Tietenkin kuitenkin varmuus pitää olla olla. voi olla kapasiteettimarkkinoita ehkä. Kuten näet tässä vasemmalla näkee, että kaikki jäsenvaltiot tekevät jotain jo, mutta tietenkin on erilaisia toimia. Tätä tuskin tarvitsee kuitenkaan harmonisoida. Ja lopuksi vielä haluaisin omalta kannaltani painottaa yhtä asiaa, että suurin panos Euroopan tasolla ei mitenkään ole se rahan antaminen teknologiaa ja muuhun tai yrityksille, vaan se on mekanismien antaminen, tarjoaminen sääntöjä yksityisille aloitteille, antaa niille kannustimia, jotta ne toimivat. Tämä on se suurin haaste meille, jos haluamme saavuttaa politiikan tavoitteet eikä ei niinkään raha, vaan mekanismit pitää saada paikalleen. Kiitoksia. Kiitokset tästä esityksestä. Nyt seuraavaksi käymme keskusteluun. Jokainen saa minuutin puheenvuoron. Travela, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. suhdun hyvin skeptisesti maakaasu infrastruktuuri näihin putkiin. Oletteko te niin varmoja todella, että uusiutuvat tarjoavat ratkaisun kaikissa jäsenvaltioissa? Ajattelen jäsenvaltiota, jossa ei ole maakaasua eivät ne pärjää ilman. On maita, jos ei ole tuulta ja aurinkoa ei mitään. Miten ne pärjäävät? Grazie, Van Brent. Kiitoksia, Van Brent, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you to the speakers for the very... Kiitoksia, kiitoksia puhujille, mielenkiintoisia esityksiä. Minä haluaisin tässä ottaa sosiaalisen ulottuvuuden keskusteluun varsinkin ajatellen uusiutuvia energialähteitä, koska tiedämme, että siitä tulee selkäranka tulevalle energiapolitiikalle. Yksi ähm, asioista, jota minun äh, omassa, äh, omalla alueellani on tullut esiin, äh, energiakustannusten nousu johtuu siitä, että investoidaan niin paljon uusiutuviin energialähteisiin. Se tapahtuu ainoastaan lyhyellä aikavälillä, mutta eilen luin Saksasta mielenkiintoisen artikkelin ja itse asiassa Saksa on tällä hetkellä johtavia maita uusiutuvissa energiamuodoissa Euroopassa ja yksi vaikutuksista on se, että nyt hinta on laskussa. Ja kysyisin teiltä kummaltakin, onko tämä asia, joka tapahtuu pitkässä, pitkällä aikavälillä, jos mennään 40, 50 tai 60 prosentin uusiutuvaa energiaa. Me tiedämme, että tarvitaan paljon infrastruktuuriinvestointeja, mutta onko kapasiteettia alentaa kuluttajien laskuja Euroopassa? Grazie. La collega Hall, prego. No, edustaja Hall, olkaa hyvä. Um, I wanted to... Kiitos. Haluaisin kysyä pari asiaa tukijärjestelmien harmonisoinnista. Ensinnäkin, miksi on niin, että jäsenvaltiot eivät ole hyödyntäneet yhteistyömekanismien mahdollisuutta uusiutuvien energiat muotoon Directiivissä. Sen olisi helppo ja nopea keino edetä. Toiseksi, vaikka tämä on haukotella pitkällä aikavälillä, kun energiahinnat laskevat, mut, niin eikö ole vähän epärealistista ajatella vaan tehokkaita tuon tapaa ajatellen ää, tietysti äh, verkkosiirto, jos äh, mennään jopa tuollisiin paikkoihin, niin äh, siellä meidän pitäisi kyetä siirtämään 9 prosenttia sijasta 90 prosenttia tästä tuotannosta. Tämä sitä paljon vaatimuksia verkon kytköksille. Kiitoksia, kollega Herzog, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensimmäiselle puhujalle kysyä, että kun te mainitsitte, että energian kysyntä ei kasva, mutta muut taas puhuvat, että energiamarkkinat tai sähkömarkkinat kaksinkertaistuvat. Eli tässä kun on suuri ero, niin halusin kuulla tästä lisää. Ja toinen puhuja, haluaisin kysyä näistä vapaamatkustajista. Mainitsitte vapaamatkustajat, jotkut maat ovat olemaan vapaamatkustajien toisen kelkassa verkkojen käytössä, mutta tässä myöskin toinenkin ulottuvuus. Jotkut taas käyttävät sitä yhteisön varoja. Niitä käyttää vain muutamiin maihin täällä Euroopassa. Se on toisenlaista vapaa matkustajuutta. Tämä on se ongelma. Ja voisimme ehkä myöskin maailman tyyppisistä vapaamatkustuksesta päästä eroon. Ja sitten vielä, minä olen ulkoisen energiaulottuvuuden esittelijänä. Ja silloin kuulin, että jäsenvaltiolla ei ole paljon tietoja tästä tilanteesta. Eikö nyt olla vähän liian optimisti sen, sen suhteen, että pystymme harmonisoimaan EUn energiapolitiikan tässä vaiheessa? Kiitoksia kysymyksestä. Annetaan kaksi minuuttia kummallekin vastausaikaa. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much for the questions. Kiitoksia kysymyksistä. mitä kaasu- ja maakaasuputkiin Eurooppaan tulee, sen täytyy ajatella Euroopan alueseroja. Hyväksyn tämän kohdan, mutta täytyy myös kysyä, kuinka paljon energiaa me tarvitsemme. Voimme pitkästä aikavälistä ajatelemme 2050. Meillä täytyy ymmärtää kysyntäpuoli paremmin tulevina vuosikymmeninä ennen kuin me päätämme rakentaa valtavaa uutta infrastruktuuria Eurooppaan, joka lukitsee tämän energiavaihtoehdon seuraavaksi 40-50 vuodeksi. Se, sitä vastausta me tarvitsemme, sitä minulla ei ole, mutta siitä pitää keskustella. Sitten on kysymys, johon siihen vastata, joka liittyy kysymykseen kysyntään. Kysyntä ei kasva, niin kuin me nyt ajattelemme, vaan se tulee olemaan aika vakaata. Mutta jos me teemme päätöksen esimerkiksi siirtyä sähköautoihin ja sähköistä esimerkiksi lämpöpumput, silloin sähkön kysytys kasvaa. En tapahtuuko tämä itsekseen vai vaaditaanko siihen politiikkapäätöksiä, joka takaa sen silloin on myös enemmän tilaa uusiutuvalle energialle. Sitten kysymys kuluttajan laskuista. Vastaus on, että jos me rakennamme infrastruktuuria massiivisesti ja siirtoverkkoa, se on kustannustehokasta kaikille Euroopan kuluttajille. Jos jokainen maa tuottaa omat energiansa, se ei ole kustannustehokasta, eli rajat ylittävä kauppa kannattaa kuluttajalle. Grazie. Prego. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Teillä on viimeinen puheenvuoro. Höfler. Vain muutama sananen. Kyllä Euroopalla on hyvin vahva ähm, harmonisointi väline käytössä, ETS siis. Mutta kuinka monta välinettä tarvitaan sitten näiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi? Toinen kysymys. Että katsotaan kaikkein tehokkainta tilannetta. Totta kai me pyrimme katsomaan sitten eri paikkoja ja eri verkostotilanteita. Mutta tässä on myöskin insinöörikulut. Ja tämä johtaa myöskin pieni tehokkuuseroihin sitten verkossa. Ja viimeinen asia, sosiaali ulottuvuuteen ja sähköön. Tässä on tavallaan sisäistää ulkoiset vaikutukset ja laittaa tähän sähkölaskuun jotain muuta, mitä ei ole aikaisemmin siinä, vaikka, vaikka saastuminen. Ja aika vaikea kuvitella, että tästä tulee sitten halvempi lasku. En usko. En usko, että se halpenee. No ei mitään kristalli kuulaa ole nyt tästä pallolle, niin missä voisi katsoa sitä tulevaisuuteen. Mutta uskon, että se tulee kallistumaan. Ja koska se kallistuu, siis kuluttaja, kuluttajalasku siis, se kallistuu. Ja tämä tekee siitä niin erittäin tärkeää pitää katsoa kaikkein edullisimpia ratkaisuja, kun pyritään varmaan täyntöön politiikan tavoitteet. Koska muuten emme onnistu tässä, muuten tulee liian kalliiksi tämänhetkinen ratkaisu on liian kallis minun mielestäni. Meidän pitää käyttää kaikkia kulun leikkausmahdollisuuksia hyväksemme, jos niitä on olemassa. Niin sitten pääsemme ehkä lähemmäksi tavoitteita. Kiitokset kaikkien kollegoiden nimissä molemmille puhujille. Kiitokset puheenvuoroista. Bene, passiamo all'ultimo panel corsa. No niin, mennään sitten viimeiseen osui, osioon. Kaksi puhujaa vielä. Ensin puheenvuoron saa Vorstorfer Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Match, Kiitoksia kovasti iltapäivää kaikille. Kiitoksia, että minut kutsuttiin tänään tänne. Minä puhun hyvin lyhyesti ja yritän äh, ottaa mukaan näitä kommentteja ja kysymyksiä, joita täällä on esitetty, joita parlamenttiin jäsenet ovat esittäneet siis. Ensinnäkin äh, energian etenemissuunnitelma, sitä ei sen pidemmälle tarvitse esitellä. Äh, haluan painottaa meidän vähentämistavoitettamme kasvihuonekaasuissa 80-95 prosenttiin. Siitä on sovittu äh, hallitusten ja valtioiden päämiesten kokouksissa. Se on mm, meidän yhteisen työmme tulosta ja tänä iltapäivällä tarkastelimme jo äh, muita eri äh, sidosryhmien laatimia asiakirjoja, mutta olemme katsoneet myös kansallisen tason asiakirjoja Saksassa, Tanskassa esimerkiksi, mutta jos lasketaan yhteen kaikki nämä kansalliset asiakirjat, niin etenemissuunnitelmassa 2050 niitä ei saa oikein yhteen laskettua. On enemmän tulossa sisään kuin mitä sieltä tulee ulos. Tarvitaan siis etenemissuunnitelmaa ajatellen tulevaisuutta. Se ei ole mikään ennuste. Siinä annetaan enemmän varmuutta sekä hallituksille että sijoittajille ja me olemme tutkineet erilaisia eh, väyliä tässä. Palaan siihen, mitä, eh, miten toimimme sitten tulevissa vaiheissa. Haluan painottaa vielä sitä, että tämä energian etenemissuunnitelma, siinä on otettu huomioon kolme tavoitetta. Toimitusvarmuus, kestävyys ja kilpailukyky. Ja näistä pari esimerkkiä aivan lyhyesti. Nyt meille on hyvin tärkeää, että kaikki nämä kolme näkökulmaa on otettu huomioon, vaikkakin meillä on miinus 80-95 prosenttia. Me katsomme myös vaikutuksia tuontiin, vientiin, hintoihin ja kustannuksiin, joita näillä eri skenaarioilla on. Niin kuin tässä jo selvitettiin, me olemme tehneet erilaisia skenaarioita hiilestä irtautumiseen eri jäsenvaltioissa ja meillä on sellainen skenaario, jossa on paljon uusiutuvia energiamuotoja e, tai sitten missä on hyvin korkea energiatehokkuus ja e, sitten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Meillä on hiilestä irtautumisskenaario e, ajatellen suhdetta ydinvoimaan, joka on erilainen eri jäsenvaltioissa, ja sitten diversifioidut teknologian muodot tai energiamuodot. Tässä on erilaiset äh, kustannusvaikutukset ja perustana on tämän päivän tieto. Tähän otetaan huomioon myös äh, teknologia. Me emme ottaneet äh, liuskekaasua tai liuskeöljyä mukaan tässä. Näistä on ähm, tehty tutkimuksia. Toivomme, että tulevissa skenaarioissa näitä otetaan mukaan myös, mutta viime vuonna oli aivan liian aikaista ottaa näitä mukaan malleihin. Me otimme mukaan myös maalämmön ja eh, keskitetyt ja hajautetut uusiutuvat energiamuodot mitä voidaan sitten sanoa toimitusvarmuudesta eh, näissä hiilen, hiilestä irtautumisen eh, skenaarioissa on enemmän energian eh, tuon, hiilen energian tuonti vähenee ja tämä johtuu siitä, että vähennetään fossiilisia polttoaineita ja niiden tuontia, mutta meillä on enemmän uusiutuvia energianlähteitä, jotka tulevat EUn sisältä. Sähkön hinta. Nyt aikaisemmassa paneelissa puhuttiin siitä jo, olipa sitten hiilestä irtautuminen tai ei, niin sähkön hinnat käyttäytyvät eri jäsenvaltioissa eri tavoin, mutta nousevat 2030 asti. Meidän pitää modernisoida verkkoja, pitää olla älykäitä verkkoja ja rajat ylittäviä verkkoja. Täytyy ottaa huomioon uusiutuvat energiamuodot, mutta modernisoida infrastruktuuria. Monissa jäsenvaltioissa se on vanha, joten näitä uudistuksia pitää tehdä ja arviot pitää tehdä mm, nämä ottaen huomioon. Tämä vaikuttaa tietenkin sähkön hintoihin ja sitten tietenkin jäsenvaltioiden pitää katsoa sitä, miten äh, kotitaloudet ja haavoittuvat kuluttajat toimivat tässä. Me voimme vetää myös sen johtopäätöksen, että hiilestä irtautuminen on mahdollista, jos toimimme kaikissa jäsenvaltioissa tähän suuntaan. Se ei tule sen kalliimmaksi kuin nykyinen politiikkamme. Ja tämä pätee sen tähden, että tuodaan vähemmän fossiilisia polttoaineita, mutta meillä on enemmän pääomamenoja, koska rakennetaan järjestelmää ja infrastruktuuria. Ja sitten vielä viimeiseksi seuraava vaihe, energian etenemissuunnitelma ja liikenteen valkoinen kirja, siitä, niistä keskustellaan keskustellaan mahdollisista väylistä ajatellen energia-asioita pitkällä aikavälillä. Tätä keskustelua käydään jäsenvaltioiden ja eri sidosryhmien kanssa. On aivan ilmeistä, että me haluamme ennen kaikkea täyttää 2020 tavoitteet. Meillä on tässä energian eh, ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissuunnitelmaa. Olemme varmoja, että saavutamme sen EU-tasolla sen asettamamme tavoitteen ja energiatehokkuusdirektiivi edes auttaa myös tässä 20 prosentin säästötavoitteessa, mutta investoinnit ovat pitkäaikaisia, joten me valmistelemme ensi vuodeksi jotakin 2020 jälkeen mm, asettuvaa, esimerkiksi 2030 tavoitteita. Siitä syystä haluamme keskustella hiilestä irtautumisesta, vähähiilisestä taloudesta ja täytyy katsoa myös näitä nykyisiä tavoitteita ja esimerkiksi päivitetty skenaario, jossa otetaan huomioon viitearvot, vanhat viitearvot olivat vuodelta 2009. Tässä ottaen huomioon jäsenvaltioiden tilanteet ja tämän vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa meillä on uusi viiteskenaario ja valmistelemme 2030 puitteistoa. Aivan ilmeistä on, että se, mitä eh, sanomme, mitä tahansa tietä tässä nyt mennään, eh, niin olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioissa tilanteet ovat hyvin erilaisia. Me tarvitsemme älykkäämpiä infrastruktuureja ja me tarvitsemme lisää energiatehokkuutta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Borislav Jankowski, energisys Puolan kauppakamarista. Olkaa hyvä. Witam Państwa bardzo serdecznie. Głównym celem mojej prezentacji... Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. Esitykseni päätavoite on osoittaa energiatiekartan vaikutukset EU-ssa. Kiinnitän myös huomiota johonkin asiakirjan heikkouksiin, jotka saattavat olla tärkeitä vastaisilla keskusteluilla. Aika ei ole paljon, joten puhun lyhyesti. Aloitetaanpa seuraavasta. Mitä on nyt saatu aikaan? Tavoitteet ovat muuttuneet merkittävästi. Nyt meillä on tämä 20 prosentin tavoite, mutta nyt tavoitteena on 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä on merkittävä haaste. Ja e komissio ehdotuksessa on vaikutusarviointi. jotka kohdistuvat sekä EU-maihin että ei-EU-maihin. Meillä ei ole uutta vaikutusarviota jäsenvaltioiden tasolla, joten emme voi rationaalisesti keskustella ehdotuksesta. Meidän täytyisi saada tämä ehdotus disaggregoituna jäsenvaltion tasolla. Nyt pitäisi tutkimukseen, simulaatio tutkimukseen, jota on, jossa on malli, jota on käytetty paljon Puolan valtion projekteissa, EU-projekteissa ja Maailmanpankin tutkimuksessa. Meillä on kolme skenaariota. Liberaaliskenaario, jossa ei ole hiilidioksidipäästörajoitteita, eli tämä kaikki jatkuu ennalla. Sitten ympäristöpaketin jatkuminen ja sitten tämä hiilenkäytön alentaminen 80 prosenttia vähenemistä 2050 mennessä. Ja kaikki tulokset tulevat EU-tutkimuksista. Arvemme vaikutuksia koko taloudelle, kotitalouksille, teollisuudelle – ja energiajärjestelmälle kokonaisuudessaan. Puolalaisen tutkimuksen päätulokset, niitä oli paljon, mutta tästävän päätuloksia. Kaikissa skenaarioissa hiilidioksidipäästöt laskevat, mutta tämä vähähiilinen skenaario, siinä leikkaus on 70 prosenttia vuoteen 90 verrattuna – politiikan vaikutus Puolassa on energian hinnan nouseminen ja ne sähkön tukkuhinta kaksinkertaistuu. Ja sama koskee myöskin kaukolämmöntuotantoa, joka on tärkeää kotitalouksille. Merkitys puolen teollisuudelle voi olla paljon suurempi kuin EU-ssa keskimäärin korkeat energiahinnat merkitsevät, että meidän talouskasvu hidastuu 2020 lähtien ja loppuun 2040, ehkä vasta 2040 lähtien trendi saattaisi kääntyä, jos maksamme uudet tavoitteet, 80 prosentin tavoitetta, energiahinta nousee vielä korkeammalle. ja kasvu hidastuu 2040 jälkeen. Se on tärkeä tekijä, kuinka paljon kotitaloudet keskimäärin käyttävät energiaan. Korkean energiahinta puolessa tällä hetkellä merkitsee, että 50 prosentissa kotitalouksia yli 12 prosenttia kotitalouden budjetista menee energiaan. Tämä on paljon yli EUn e keskiarvon ja itse asiassa 10 prosenttia on energiaköyhyyden kynnys. Ainoastaan tässä liberaalisessa skenaariossa kotitalouksien kustannukset laskuvat. Mutta näissä muissa skenaarioissa kustannukset nousevat 14-15 prosenttiin jo 2020 mennessä, mikä merkitsee energiaköyhyyden valtavaa kasvua. Ympäristöpolitiikalla on myös lisäkustannuksia teollisuudelle. Lähinnä suoria kustannuksia, jotka liittyvät päästökauppaan. Sitten epäsuoria vaikutuksia energian hinnan kasvun myötä ja sitten hiilidioksidiveron kautta. Kustannukset nousevat vuosittain. Kemianteollisuus, ter- terästeollisuus, kupariteollisuus, ää, kaivannaisteollisuus ja paperiteollisuus ovat eturintamassa vaikutusten suhteen. Kustannusten nousu jatkuu, vaikka nämä ovat sektoreita, joissa tapahtuu tätä hiilivuotoa. Tämä seurauksena kolmasosa puoliteollisuudesta vaarantuu ja sen potentiaalinen työllisyysvaikutus on 800 000 henkilöä. Sitten naapurimaista Ukrainasta ja valko tulee kilpailua. Heitä tuo politiikka ei rajoita. Energiajärjestelmän vaikutukset ovat vakavat. Tulemme investoimaan tuplasti infrastruktuuriin, mutta energiantuotannon kustannukset kasvavat. tässä sanoin, ohjelmien toteuttamiskustannukset 20, tässä 80 prosenttia ja 20 prosenttia linjat. Kiinnittäkää huomiota erityisesti tähän keltaiseen pylväiseen, joka on tämä vähähiilinen vaihtoehto. Kustannukset kasvavat ajan myötä ja tässä on viipymää riippuen siitä, milloin uudet tavoitteet ovat sitovia. Hiilidioksidin päästöt laskevat, mutta päästölupien hinnat nousevat. Ja kustannukset ovat 30 miljardia vuodessa myöhemmissä vaiheissa ja loppukäteen maksavat tämän. Yhteenvetona vaikutusarvioinnista Myönteistä on, että teknologia diversifioituu, mutta vaikutukset ovat lähinnä kielteisiä. Ne ovat paljon vakavampia puolelle kuin molemmalle, joten voimme estää kysymyksen, ovatko nämä liioiteltuja, mutta pitäisi tarkastella komission vaikutusarviota. Siinäkin näkyy, että kielteisvaikutukset ovat puolessa suuremmat kuin muualla. Jos ilmastopakettia tarkastelee, vaikutukset ja kulutusvaikutukset korkeammat kuin keskimäärin EU:ssa. Taakanjako ei ole kovinkaan hyvin strukturoitua. Siksi ilmaston politiikkaa on Rokat oli kolme mekanismia, joilla oli tarkoitus vähentää ilmastopaketin täyttöönpanoa vaikutuksia puolessa. Päätöksemme sanoa kyllä perustui näille mekanismeille. Nämä mekanismit eivät kuitenkaan ole toimineet. Tämä näkyy komission arvioista. Mutta onpa meillä mekanismeja tai ei, kustannukset ovat samat. Ne ovat todennäköisesti kaksi kertaa niin korkeat kuin muissa EU-jäsenvaltioissa. Lopuksi sanoisin, että Puolan ilmastopolitiikka on vaarallista maamme hyvinvoinnin kannalta. Me käymme kriisillä ja läpi. Zrozumieć naciski, by Polska przyjęła strategię i cele redukcji. Meidän täytyy tukea talouskasvua ja emme hyväksy sitä, että meitä pakotaan noudattamaan politiikkaa, joka vaarantaa koko taloutemme. Energiatiekartalla on heikkoutensa. Ja tämä on myös ilmastopolitiikan pääheikkouksia. Vaikutusarviointi on liian kapea. Vähähiilinen hiilisyyden vaikutus Sitä ei ole tarpeeksi mietitty ja yleiset johtopäätökset ovat liian optimistisia. Ja siinä ei tätä huomioon päätöksenteko-ongelmia. Siinä esitykseni, jos haluatte lisää yksityiskohtia, löydätte niitä esityksestä. Kiitoksia. No niin. Annan vielä antaa edustaja Zabelalle vielä Voi varmaan sitä ennen Jordan, olkaa hyvä. Eh, zelo kratko. dve vprašanje za komisijo. Kaksi kysymystä komissiolle. Te mainitsitte, että nämä keskustelujen tarkoitus on löytää poliittinen puitteisto. No, se on ihan normaalia. Mutta mainitsitte myöskin, että meidän pitäisi odottaa uusia laskelmia muista skenaarioista. Voisitko kertoa ihan tarkemmin näistä? Mitä muita skenaarioita on näkyvissä? Ja missä aikataulussa? Missä aikataulussa voimme niitä odottaa? Siis vuoden 2020 jälkeisille skenaarioille. Sitten toinen asia. Te totesitte, että otatte huomioon myöskin tämän kestävyyskolmion. Ja minun mielestäni kuitenkin tämä, tässä on painotettu enemmänkin ympäristöelementtiä. Ja haluaisin nyt kuulla, mikä on sitten kilpailutilanne. Koska en muista, että missään täällä, koska mainitaan hiilivuotoa. Olkaa hyvä. Voisitteko äh, vahvistaa minulle, että äh, tässä BKT-laskelmassa ei oteta huomioon ilmastonmuutoksen kustannuksia, esimerkiksi äh, kustannukset, joita tulee tulvista? Ja voitteko kertoa vielä näistä kysyntälaskelmista. tässä ei oteta huomioon energiasäästöjä 2050 mennessä. Se Van Bremt, Kiitoksia Van olkaa hyvä. Thank you. Um, um, and so... Kiitos. Tämä on kysymys komissiollekin. Tässä on iso ristiriita tiekartan, tiekartan skenaaritten kanssa ja, ja puolalaisen tutkimuksen skenaaritten kanssa – komission asiakirjoissa, joka on mukana kaikissa skenaarioissa, se, että hiilen käytöstä luopuminen ei ole kalliimpaa kuin toinen skenaario. Ja kysymys on samassa suhteellinen kuin Fiona-kysymys. Mä otan huomioon, että saastuminenkin pitää ottaa kustannukseksi. Jos sen poistaa siitä, niin selittääkö tätä isoa ristiriitaa? En tiedä, oliko oikeassa, mutta tämä minä kiinnostaa. Näin. Dziękuję bardzo. Ja tak szybciutko. Wspomnia... Wszyscy panowie wspomnia... Kiitoksia aivan lyhyesti. Te kaikki mainitsitte energian hinnan, joka nousee, ja tämä riippumatta energian lähteestä. Uusiutuvissa energioissakin on nyt vaihteluja vuodenajan mukaan. Meillä on myös tavanomaisista lähteistä tulevan energian hinnan nousu. Miten komissio on tutkinut sitä, miten energian hinnan nousu vaikuttaa kansalaisten elämään, samoin kuin teollisuuden elämään, koska niiden pitää käyttää tätä kallista energiaa en, niin minun mielestäni kyllä myös kysyntä kasvaa, mutta säästöjä noudatetaan 2050 mennessä e, uudessa teknologi- uutta teknologiaa, e, energiatehokkuutta noudatetaan silloin pysytään tavallaan samalla tasolla. Kiitos. Herzog, prego. Kiitoksia Herzog, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia puhujia ja komissiolle kysymys. Muutatteko skenaarioita muiden pääosastojen kanssa, koska näen tässä enemmän eroja politiikkojen välillä. Me tulee rahoitus tai finanssi- ja energia pääosastoilta. Ja eurooppalaisessa ohjauskaudessa en nyt näe mitään suurta vuoropuhelua tässä näiden asioiden suhteen. Eli kysymykseni on, että ovatko nämä politiikat otettu yhteyttä myöskin sitten niiden suhteen finanssiasioista vastaavaan pääosastoon? Ja sitten puolalaisen kollegalta jos kysyttä, onko teillä mitään tietoja siitä, että mikä on kuluttajien käsitys asioista, miten kuluttajat katsovat Puolassa asiaa, näkyvätkö sen mahdollisuutena vai, vai mikä heidän kantansa on, miten he näkevät tämän asian. Kiitoksia komissio, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Just a few... Paljon kiitoksia. Pari sanaa vain. Me työskentelimme yhdessä komissiossa. Tämä 20-50 tiekartta on tehty lähinnä DG-ympäristön energian ja kulutus DGn kanssa väestöaspektit, makrotaloudellinen mallintaminen on mukana. Komissiolla ei ole mitään ristiriitoja tekee yrittäminen on mukana myöskin tästä hiilivuodosta. Eli meillä on tällainen vakio viiteskenaario ja joka toinen kolmas vuosi me päivitämme skenaariota liittyen politiikan muutoksiin ja teemme tämän yhdessä jäsenvaltiot ja asiantuntijoiden kanssa, jotka tulevat eri ministeriöistä. Keskustelua kyllä käydään, mutta Tämä on yhteinen harjoitus, josta yhdessä sovitaan. Kysymys eroista. Jotakin komission vaikutusarvion piirteitä tässä puolessa tutkimuksessa ei ole otettu huomioon. Siinä keskitytään vain muutamaan tekijään, esimerkiksi ilmasto, kustannuksiin, ei myöskään myönteisiin työllisyysvaikutuksiin. Jotkut sektorit menettävät työpaikkoja ja sitten syntyy vihreitä työpaikkoja. Ja vähähiilisessä teknologiassa syntyy työpaikkoja komissia. Päästään siihen. Tässä on eroja. Olemme tehneet pari vuotta yhdessä vähähiilisen vaihtoehdon tutkimuksia. Olemme ottaneet kaikkien jäsenvaltioiden kehitykset huomioon. hinta, sillä on useampia piirteitä. Komissio keskittyy erittäin kysyntäpuolen hallintaan, energiatehokkuuteen, siihen, että kuluttaja saa lisää tietoa toimittajan vaihtamisesta, ja olen samaa mieltä, että politiikan kustannustehokkuus Euroopan tasolla on myös parempaa kuluttajalle. Kiitoksia. Edustaja Jakovska, olkaa Dziękuję pytania. Kiitoksia näistä kaikista kysymyksistä. Ensimmäinen niistä liittyi energiatehokkuuteen. Meidän skenaarioissamme meillä on noin viisikertainen energiatehokkuuden nousu ja BKT kasvaa nelinkertaiseksi, eli valtavasti nousua. Ei ole mitenkään totta, ettei tätä olisi otettu huomioon. Ja sitten toinen kysymys, ristiriita Euroopan komission ja meidän analyysimme välillä. Tietenkin eroja on toisaalta, mutta toisaalta tässä on myös yhteneväisyyksiä. Hyvin vähän kiinnitetään huomiota siihen, että Euroopan komission esittämässä skenaariossa näkyy systeemisten tuotantokustannusten nousu 7-14-15 prosenttiin. Meillä energiasaatavuus huononee tämän myötä. Täytyy muistaa, että Puolassa tulotaso on paljon alhaisempi, joten siinä puolalaiset kotitaloudet kärsivät vielä enemmän. Mitä tulee muihin eroavaisuuksiin, on asioita, joita on hyvin vaikea verrata. Esimerkiksi nämä kustannukset ovat keskimäärin etenemissuunnitelmassa. Siinä ei ole mitään arvoa ajatellen tiettyjä aikajaksoja. Niinpä etenemissuunnitelmassa ei ole systeemisiä energiakustannuksia. On hyvin vaikeaa verrata arvoja näiden skenaarioiden välillä, kun otetaan huomioon se, että fragmentoitunut skenaario on mukana etenemissuunnitelmassa ja toisaalta se on sitten taas muissa skenaarioissa pois. Energiahinnoista sitten annetaan komissiolta eh, keskimääräisiä hintoja, mutta me annamme yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta on vaikea verrata, jos mitään tarkkoja arvoja ei ole tarjolla. Sitten on, on siis yhtäläisyyksiä, mutta myös ero, eroavaisuuksia. Tärkeää on se, että eh, EU Puolan tilanne on hyvin erilainen kuin muualla EU-ssa. Kiitos. Sitten vielä edustaja Zavela tämän kokouksen lopuksi. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää osallistujia ja puhujia heidän panoksistaan tänään ja myöskin kaikkia kollegoita täällä paikan päällä. Haluaisin päättää vähän uudella kommentilla – Tämä mietintö sen pitää luoda eurooppalaista energiapolitiikkaa, ja se muistuttaa tätä myöskin kollegoille, että emme puhu täällä nyt ympäristö- tai, tai ilmastonmuutoksesta, vaan meidän pitää selvittää eurooppalaista energiapolitiikkaa, joka on hyvin epäselvää tällä hetkellä. Ja investoijat, teollisuus ja kansalaiset ovat hyvin hämmentyneitä, mikä on Euroopan energiapolitiikka oikeastaan. Ja poistan vielä, toistan vielä kerran, koska huomasin, että täällä puhuttiin paljon ilmastonmuutoksesta. Se on toinen asia. Meillä on velvollisuus täällä puhua energiapolitiikasta, Euroopan energiapolitiikasta. Totta kai tämä on pitkä kivinen tie. Meillä on hyvin erilaisia energiayhdistelmiä, erilaisia energialähteitä ja kaikki nämä sitten tulevat antamaan panoksensa energian toimitusvarmuuden takaamiseksi ja myöskin Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hengis, hengissä pysymisen takaamiseksi. Kaasu, öljy, maalämpö, kaikki muut meidän pitää nyt selvittää, mikä on näiden kaikkien energialähteiden rooli siirtymäkauden aikana, koska ne kaikilla on oma roolinsa. Kiitokset osallistumisesta tänään ja kiitokset puheenjohtaja erittäin, erittäin hyvästä kokouksen johdosta. kollega. Kiitoksia edustajat Savela. Kiitokset muille. Näin. Kokous jatkuu. 2 kakkosessa Siellä keskustelemme TRAN-kollegoiden kanssa yhdessä verkkojen Eurooppa-välineestä. Eikä 2Q2. Olkaa hyvät, siirtykää sinne.